Chers collègues, euh, bonjour. Euh, euh, merci. Hyvät kollegat, kiitos kaikille niille, jotka ovat päässeet tänne heti alusta lähtien tekemään työtä kanssamme kohdassa 15. Olemme esityslistassa. Annan välittömästi puheenvuoron edustaja Irsille, Nadja Irsille, Hän tulee kertomaan meille koulunkäynnin keskeyttämisen vähentämisestä. Siihen liittyvistä asioista tässä on kyse lausunnosta, jonka me tulemme laatimaan komis- kulttuurivaliokuntaa varten. Rova Irsch, olkaa hyvä. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ähm, zuerst... Kiitoksia, puheenjohtaja. Minä voin esitellä tämän mietinnön. Tämähän on strategia 2020 strategiassa. Meidän on tarkoitus vähentää niiden määrää, jotka eivät saa päästötodistusta. Pitäisi päästä alle 10 prosenttiin. Meillähän on tällä hetkellä jäsenvaltioissa hyvin paljon suuremmat prosenttiluvut, osittain yli 20. Ja jos me nyt aivan tavoitteellisesti toimimme ja otamme huomioon väestön ikärakenteen muutokset, ja jos me voimme ja haluamme motivoida ihmisiä aktiiviseksi työ, markkinoilla, niin tässä on yksi ryhmä ihmisistä, johon pitäisi enemmän kohdentaa toimenpiteitä. Tässähän on tietenkin jäsenmaiden osalta hyvin potentiaalinen, suurta potentiaalia sisältävä ryhmä. Ei ole nuoria ihmisiä, jotka eivät osaa mitään. Osataan jotakin enemmän tai paremmin hyvin ja kuitenkaan sitten koulujärjestelmässä he eivät välttämättä saa sitä tukea, mitä tarvittaisiin omien kykyjen tukemiseen. Ja nimenomaan tässä on nyt ihmisryhmä kyseessä, joka on tärkeä EU 2020-strategian kannalta. Mietinnössä todetaan, että meidän täytyy pyrkiä kymmeneen prosentin alle. Tästä kehittyy hyvin osaava joukko työntekijöitä jatkossa strategian puitteissa. Me olemme tietenkin vastuussa tästä kehityksestä. Monenlaisia kansallisia uudistusohjelmia on jo suunniteltu ja katsotaan sitten, miten ne käytännössä toteutuvat. Kuitenkin hyvin olennainen osa se on tässä mietinnössä juuri se, että meidän täytyy katsoa tarkkaan, mitä jäsenvaltioissa tarkalleen ottaen tapahtuu. Ja meidän pitää seurata sitä, miten täytäntöönpano toteutuu. 2020 strategiassa on tavoite, mutta on seurattava, kuinka tavoitteeseen päästään. Se on tietenkin hyvin keskeinen asia. Eh, minkälaisia mm, oppimistapoja on jatkossa? Tietenkin täytyy olla joustavuutta, täytyy olla ammattiin valinnan ohjausta ja on tietenkin aivan selvää, että myöskin opettajat, jotka työskentelevät koulussa, tarvitsevat myöskin täydennyskoulutusta, koska täytyy opettajienkin taitojen olla sillä tasolla, jota tarvitaan. Nuorten ihmisten kanssa työskentelyssä täytyy keskittyä siihen, mitä nuoret tarvitsevat. Ja vielä lisäksi aivan klassisesti voidaan kysyä, että jos päättötodistusta ei ole, niin voimme todeta, että on erinäisiä tekijöitä, jotka vaikuttavat, vaikuttavat tällaiseen tilanteeseen. Esimerkiksi jos perheen yleinen koulutustaso on matala, niin se on tekijä, joka on riskitekijä tällaisen koulun päättämisen suhteen. Täytyy olla sellainen halu käydä koulun loppuun Meillä on paljonkin tilastoja eh, esimerkiksi romaniväestön osalta ja muiden lasten osalta, joilla on hyvin vaikea olla koulussa niin kauan, että päättötodistus eh, saataisiin. Ja näin tietenkin tulevaisuuden näkymät heidän osaltaan huononevat. Pitää ajatella uudelleen koulua uudella tavalla. Ja täytyy näin instituutiona ajatella, että kouluissa pitäisi olla lisää joustoa. Täällä on hyvin paljon potentiaalia nuorissa ihmisissä, joka täytyy löytää, jotta nuoret saadaan oikealle raiteelle. Tässä nyt puhutaan vain koulupudokkaista ja me olemme ehdottaneet sitä, että tässä puhuttaisiin laajemminkin nuorista ihmisistä, jotka tulisivat työmarkkinoille. Ja tällainen pilottihanke, pilottihanke voisi siis koskea muitakin kuin koulupudokkaita. Rakennerahastot ja sosiaalirahastojen muuttaminen, se olisi tärkeää signaali siitä, että EU:ssa kohdennetusti toimitaan 2020 strategian puitteissa tämän ryhmän edessä. Näin lyhyesti siis tästä mietinnöstä. Eräs ongelma, mikä tässä nyt on, niin kulttuurivaliokunnan osalta nämä tarkistukset me äänestämme 9.6. ja tässä on vain yksi päivä kulttuurivaliokunnalla aikaa reagoida tähän paperiin. Ja siksi olisikin hyvä, jos me hyvin keskitetysti nyt sitten käsittelisimme näitä tarkistuksia ja, ja laatisimme kompromisseja, jotta, jotta tämä logistisesti menisi hyvin muiden ryhmien esittelijät ja varjoesittelijät, kun tekevät hyvää työtä, niin me saamme hyvän signaalin lähetettyä. Merci. Kiitos paljon. Annan välittömästi puheenvuoron edustaja Gutierrexille. Kiitos paljon. Ihan lyhyesti, koska en halua venyttää keskustelua enkä toistaa esittelijän esittämiä ideoita hänen tekemänsä työnsä tässä mietinnössä on ihan hyvä. Kuitenkin joitakin selkeitä viestiä, joitakin ajatuksia, jotka mielestäni ovat tärkeitä. Olemme varmasti kaikki samaa mieltä siitä, että koulutuskasvatus on perusta tasaver- yhdenvertaisuudelle kaikille. Silloin se tarjoaa paremmat mahdollisuudet työllistymiseksi. Se on kaikista tärkein asia. Mutta tästäkin sukeutuu toinen asia. Tämä on tälle työllisyysvaliokunnalle tärkeä asia, koska mehän aina taistelemme hyvän koulutuksen puolesta ja miten toimia, jotta tämä suuri ongelmallinen kysymys koko Euroopalle, mutta ennen kaikkea konkreettisesti joissakin EU-maissa on polttava tällä hetkellä. Miten me voimme edetä sillä tavalla, että todella saamme, päädymme hyvään lopputulokseen. Tämä on tärkeä viesti, joka meidän täytyy välittää eteenpäin koko yhteiskunnalle, kaikille kansalaisille. Nimittäin se, että kansalaiset eivät voi, eivät saa luopua oikeudesta koulutukseen koulutus, kasvatus, koulutus sinällä on jotakin erittäin tärkeää, se on keskeistä, se on elintärkeää, jos ajatellaan yhdenvertaisuutta ja työllistymistä. Toisin sanoen, jos joku henkilö ei saa tarpeeksi koulutusta, hän, hänellä on suuret mahdollisuudet joutua työttömäksi ja silloin hän tippuu myös köyhyysloukkuun. On todella äärimmäisen tärkeää, niin kuin tässä mietinnössä sanotaan, äärimmäisen tärkeää viedä esittää eteenpäin kolme ajatusta. Ennaltaehkäisevä koulutuksen käynnistäminen ja myös katsoa, että kaikki sujuu hyvin loppuun. Meidän täytyy todella toimia sillä tavalla, että koulupudokkaat eivät keskeyttäisi koulua, että heistä ei tulisi koulupudokkaita. Mutta jos ajatellaan kompetenssia tämän valiokunnan valtuuksia, meidän täytyy ensin ajatella, mikä on se hyvä koulumalli. Mehän sanomme tässä mietinnössä, että koulun pitää myös sopeutua uuteen yhteiskuntaan. Meillä pitää olla semmoinen koulun malli, joka pystyy pystyy sopeuttamaan myös sinne tulevat ihmiset. Pitää pystyä elämään yhdessä, toimimaan yhdessä. Tarvitaan kypsyyttä molemmin puolin. Meidän täytyy paremmin korostaa tätä ajatusta sen läpiviemiseksi, miten me voimme integroida kaikki, miten voidaan integroida koulun nykyiseen yhteiskuntaan ja päinvastoin. Meidän täytyy myös tukea sitä ajatusta, että kuinka tärkeää on suosia koulua ja kytkeä se perheelämään. Kaikki tutkimukset ovat osoittaneet, että kun, että mitä, mitä vähe, huonommin koulu ja työelämä on yhteensovitettu, koulu ja perhe-elämä on yhteensovitettu, sitä huonommat lopputulokset sillä ja seuraukset sillä on. Ainut ajatus tai se, joka minusta vaikuttaa vähän huonolta, joka ehkä saattaa heikentää tätä mietintöä, kun puhutaan korvauksista. Kompensaatiosta. Ne jo koulupudokkaat, siis jotka keskeyttävät koulun, niin totta kai heidän integroitumisensa työelämään työmarkkinoille on huonompaa. Mutta meidän täytyy kuitenkin välittää viestiä niiden ohjelmien välityksellä, joita käynnistämme, että me, e- että ei tämä saa olla mikään lopullinen ratkaisu keskeyttää koulu, koska tästä sukeutuu sitten jatkossa lisää ongelmia meidän täytyy korostaa, että näiden ihmisten velvollisuus, velvollisuus on jatkaa koulunkäyntiä. Heillä on oikeus, mutta myös velvollisuus. Emme saa luoda mitään tiettyjä tilanteita, että ne, jotka ovat luovuttaneet koulunkäynnin, ovat jättäneet koulun kesken, heidän integroitumisensa työmarkkinoille voisi olla toisenlaista, että heillä pitäisi kehittää jonkinlainen toisenlainen järjestelmä. Meidän täytyy informoida, meidän täytyy pitää mielessä myös työmarkkinat ja integroituminen, mutta täytyy pitää mielessä myös ne ohjelmat, jotka helpottavat integroitumista työmarkkinoille koulutuksen jälkeen. Nämä ovat järjestelmiä, ohjelmia, joissa on otettu huomioon erilaiset aspektit, on otettu huomioon pitkälle menevä koulutus, jotta nämä saadaan integroitua nämä kyseiset ihmiset työmarkkinoille, jotta heillä olisi parempi ammattipätevyys. Ei tässä sen enempää. Kiitos paljon. Merci, Monsieur puis Monsieur Mann. Edustaja sitten edustaja Mann. Kiitos puheenjohtaja. Minun mielestäni me valiokunnan kuntana olemme kahden vaikeuden edessä. Ensinnäkin subsidiariteetti eli valtioiden oma kompetenssi ja sitten meidän täytyy ottaa huomioon, mitä koulutusvaliokunta asiasta sanoo. Tämä työasiakirja ja ehdotus on komissiolta eh, sen suuntainen, eh, mitä, mitä on haettu. Ja tiedetään, että koulun keskeyttäjien määrä on hyvin suuri. Nämä järjestelmät ovat erilaisia eri maissa ja eri maat ovat eh, valinneet erilaiset strategiat ja lähestymistavat sen hoitamiseksi, että koulupudokkaita olisi vähemmän. Nyt on kysymys siitä, että e, minkälaiset nämä ohjelmat eri maissa ovat ja miten niiden kanssa onnistutaan. E, jos EU-benchmarkingia e, etsitään, niin me voimme katsoa, minkälaisia kriisejä on Espanjassa ja Portugalissa, ja pitäisi ajatella 2020 strategian mukaisesti että koulutus on se, millä on suuri merkitys jatkon kannalta työmarkkinoilla. Meillä on kaksi ongelmaa. Koulupudokkaat eivät ole työmarkkinoilla, jossa sitten tarvitaan yhä paremmin koulutettua väkeä. Ja toisaalta sitten tämä on taloudellisesti aika kallis, kallis asia ja myöskin eh, myöhemmin maksamme korkean hinnan sosiaalikulujen puolella. Rouva Hirschin lyhyt eh, teksti on hyvä. Eh, minä olen iloinen tästä mm, yhteistyöstä, jota on valiokuntien välillä tehty. Tässä on kysymyksessä eurooppalainen liikkuvuus ja myöskin se, että annetaan koulun kohdalla toinen mahdollisuus kouluttautumiseen. Tässä on nyt rakennuskiviä tähän Nuoret liikkeellä aloitteeseen. Ja teksti sopii hyvin 2020 strategiaan koska tässä, tämä on asia, joka on hoidettava työmarkkinoilla Euroopassa. Ähm, Kiitos, edustaja Mann. Kiitos. Minä haluaisin kiittää Rova Hirschiä tästä hyvästä mietinnöstä. Tässä on nyt hyvin keskitytty niihin asioihin, jotka ovat tärkeitä, siis vastauksethan ovat jäsenvaltioilla. Meillä on kuitenkin lisäarvoa eurooppalaisittain kysymyksessä. E, on annettava nuorille ihmisille mahdollisuus päästä tästä tilanteessa. Minä olen omassa piirissäni e, e, saanut tietoa, että sosiaalirahastosta ei voitu sosiaalirahastosta, kun saadaan tehtyä rahoitusta, niin hankkeilla voidaan, voidaan auttaa nuoria kouluun takaisin. Joskus koululaiset ovat saaneet hyvän koulutuksen ja sen lisäksi myös myöskin takuu siitä, että ne tiedot ovat hyödyksi, mitä heillä on. Koululaisten joukossa tulee sitten sellainen näkemys, että päättötodistuksen hankkiminen on tärkeää ja, ja, ja nuori tuntee, ettei hän ole syrjäytynyt, vaan että hän on mukana elämässä. Ja tällä tavalla sosiaalirahaston hankkeilla on saatu syntymään asioita siis ESRn käyttö tähän tarkoitukseen, niin se on, on tärkeä kysymys. Meillä on hyviä hankkeita, jotka toimivat Euroopassa. Lähestymistapa on aivan oikea, mutta meidän pitäisi luottaa siihen, että, että maat tietävät, mitä ne tekevät. Me olemme ikään kuin tällainen kokoe laboratorio ja meidän täytyy kannustaa niitä hankkeita, jotka niitä hankkeita, jotka tuottavat tulosta. Me voimme siis eurooppalaisittain saada lisä, lisäarvoa tähän. Nuorilla ihmisillä on paljon potentiaalia, jos he uskovat siihen. Tämä pitää saada esiin ja antaa mahdollisuus sille, että koulut käydään eh, loppuun. Täytyy saada nuorille selväksi se, että nuoret uskovat itseensä. Tämä on yhteiskunnallisesti tärkeää. Ja se on sellainen tehtävä, joka meillä on edessämme. Ähm, Madame, Madame Turin ja Turunen. And, uh, thanks a lot. Kiitoksia paljon ja kiitoksia esittelijälle tai valmistelijalle tästä lausunnosta. Minun mielestäni tässä on hyvä pohjalta, voidaan lähteä työstämään asioita eteenpäin. Varmaankaan ongelmia prosessissa ei tule olemaan. Ensinnäkin haluaisin todeta, että kyseessä on aihe, joka, josta on vaikea olla eri mieltä tässä valiokunnassa, koska mehän tiedämme, että ongelma on suuri, että meillä on suuri osa nuorista ihmistä, jotka lähtevät koulussa pois saamatta koulutusta, emmekä voi olla eri mieltä siitä, etteikö tämä olisi eurooppalainen strateginen päämäärä varmistaa näille nuorille ihmisille pääsy työmarkkinoille tulevaisuudessa, mutta myöskin varmistaa Euroopan talouden tulevaisuus. Ja on totta, kuten on todettu, että kyseessä on subsidiariteettiperiaatteen mukainen asia, mutta toisaalta kun ajatellaan asiaa, niin kyseessä on myöskin 2020 strategian mukainen asia. Se vaikuttaa valtavasti koko Eurooppaan sosiaalisella ja yhteiskunnallisella tasolla, mutta myöskin talouselämän tasolla. Ja sen takia meidän täytyy tästä aiheesta täällä keskustellakin valiokunnassa tänään ja unionissa laajemminkin. Toiseksi haluaisin sanoa, että koulukäynnin varhaisen keskeyttämisen vähentäminen on ollut tavoitteena jo monta vuotta myöskin Lissabonin strategiassa. Mutta emme ole oikeastaan onnistuneet tavoitteen saavuttamisessa. On menty itse asiassa toisen suuntaan. Joissakin maissa koulupudokkuuden luvut ovat 30 prosentin luokkaa ja EUn keskiarvo on 14,4 prosenttia. Jos jäsenvaltiot, ja itse asiassa täytyy sanoa, että jäsenvaltiot eivät ponnistele tarpeeksi ja jopa komissio toteaa näin. Raportissaan todetaan, että vain muutamat jäsenvaltiot käyttävät kattavaa ja systemaattista strategiaa vähentääkseen koulupudokkaiden määrää. Tämä on jotakin sellaista, mitä ei voida jättää huomiotta. Ja kaksi tärkeää asiaa vielä on otettava huomioon, tai kolme oikeastaan, jotta tulokset saavutetaan. Ensinnäkin täytyy jatkaa parhaiten käytänteiden vaihtamista EU-tasolla ja toiseksi, kuten neuvosto on ehdottanut, pitäisi perustaa yhteinen eurooppalainen kehys tehokkaiden ja vaikuttavien politiikkojen aikaansaamiseksi. Ja kolmanneksi täytyy tarkemmin pureutua kansallisiin uudistusohjelmiin Eurooppa 2020 strategian puitteissa. Minun mielestäni meidän pitäisi keskittyä hieman vahvemmin varhaisen koulupudokkuuden vaikutuksiin. Mitä oikeastaan merkitsee se, että tämä, jos annetaan tämän ongelman pahentua, se tarkoittaa ensinnäkin merkittävää köyhyyden riskiä ja tämän ongelman poispyyhkiminen voi tai vaikuttaakin merkittävällä tavalla siihen, että ehkäistään nuorten syrjäytymistä. Ja se auttaa ainakin 20 miljoonan ihmisen poispääsyä köyhyydestä 2020 vuoteen mennessä, eli se on myös 2020 strategian mukainen tavoite. Ja lopuksi meidän, meidän pitäisi ottaa esille aivan agenda-asiana se seikka, että kyseessä eivät ole naiset, vaan pikemminkin nuoret miehet ja pojat, koska he ovat yliedustettuina koulupudokastilastoissa. Ja nyt on vaarana se, että syntyy tällainen alaluokka nuoria miehiä, joilla on vähän tai ei yhtään koulutusta, ja he muodostavat oman tällaisen yhteiskunnan alakerroksen. Tämä on todella sukupuoleen sidonnainen ongelma. Odotan, että tästä asiasta keskustellaan, niin kiitoksia paljon yhteistyöstä. odotan innolla sen jatkuvan tulevana kuukautena. Kiitoksia. Mm, merci. Kiitos paljon. Rouva Moran. Merci, madame la... Kiitos, rouva puheenjohtaja. Haluaisin ensiksi äh, yhtyä kaikkiin kiitoksiin ja onnitteluihin, jotka on osoitettu meidän esittelijällemme. Haluaisin myös kiinnittää huomiota ne kolmen kohtaan jatkoa siihen, mitä Emilie Turunen vastikään sanoi. Olen ihan sataprosenttisesti samaa mieltä siitä, että meidän pitää todella painostaa jäsenvaltioita. Meidän pitää painostaa jäsenvaltioita, koska mehän voimme havaita, etteivät ne täytä velvollisuuksiaan sillä tavoin, että saisivat mm-hmm nuoret pysymään koulussa, pysy, saisivat nuoret pysymään siihen päivämäärään asti, mikä on heidän oppivelvollisuutensa viimeinen päivämäärä. Kai tässä voidaan jatkaa, vaikka valot hieman pimenevätkin, sanoo puhuja. Nuoret ovat ehkä vähän yhteistyössä tai Äh, jäsenvaltioiden kanssa samoilla linjoilla, samassa porukassa. He ovat koulusta syrjäytyneitä, koulu, jäävät koulujärjestelmän ulkopuolella. Eli onko se jäsenvaltioiden syy, onko se järjestelmän syy, että ne voivat jättäytyä koulupakon ulkopuolelle, eivät käy koulun oppivelvollisuutta määräänsä loppuun ja jäävät sitten koko järjestelmän ulkopuolelle ennen koko määräaikaa, ennen sitä ikärajapyykkiä, joka velvoittaa nuorta käymään koulussa. Jäsenvaltiot antavat näiden nuorten tulla pois koulusta, joutua koulupudokkaiksi, eli eivät täytä koulutukseen, opetukseen liittyviä velvollisuuksiaan. Minä, äh, minä olen vähän äh, rajumpi sanoissani kuin Emili Turunen, koska tässä on todella vakava puute jäsenvaltioiden toiminnassa. Toinen kohta, johon haluan puuttua, on se, että meillä on todellakin epätasa-arvo, todellinen epätasa-arvo naisten ja miesten tai pitäisi sanoa tyttöjen ja poikien välillä. Jäsenvaltioiden pitäisi harjoittaa tiukempaa seuvantaa eri äh, ryhmien välillä, eli tyttöjen ja poikien välillä, koska kaikissa jäsenvaltioissa on taipumuksena toimia sillä tavalla, että tehdään jonkinlainen shakkilauta näistä koulujärjestelmistä. Pojat jättävät koulunkäynnin aikaisemmin, keskeyttävät koulunkäynnin helkemmin. He eivät sopeudu kouluun, he ovat väkivaltaisia, ovat vähän rajumpia, villimpiä, tulevat nopeasti villimiksi, rajummiksi ja se on kestämätön tilanne opettajille, jotka sitten päättävät poistaa pojat ehkä luokasta ja näin ollen myöhemmin koulusta. Tytöt ovat kilttejä, istuvat hiljaa kiltisti luokassa, mutta ei se tarkoita välttämättä sitä, että. Eh, heilläkään olisi tilanne mitenkään helpompi, koska he jäävät sinne, eivätkä välttämättä ehkä opi juuri sit, kaikkea sitä, mitä joutuisivat oppimaan. Ja sitten he joutuvat myöhemmin eh, järjestelmään, jossa heidät pitää uudelleen integroida, josta Thomas Mann tässä jo puhui. Meidän todella tehdä eh, <clears throat> varten otettava tutkimustyö tästä aiheesta. Kolmas kohta, johon haluaisin puuttua, on se, että me olemme suurin piirtein onnistuneet Euroopan tasolla tekemään koulutuksesta massojen koulutusta. Mutta mitä me emme vielä tiedä, tai mitä me emme vielä osaa, että me emme ole onnistuneet siinä, mitä Thomas Mann puhui, on tämä yksilöistä, individualisoiminen koska kaikkienhän pitää voida hyötyä näistä individualisoimistrategioista koulutusjärjelmien puitteissa, koulutusjärjestelmien sisällä. Tähtää meidän tulee jatkossakin korostaa voimallisemmin ja kuin, kuin myös tässä mietinnössä. Vihoviimeinen kohta, johon haluan puuttua, on se, että meillähän on käytettävissä, meillä on eurooppalaisia hankkeita käynnissä, joiden avulla voidaan laatia, voidaan laadituttaa nuorille he, henkilökohtaisia, esimerkiksi liittuvuuteen, liikkuvuuteen liittyviä projekteja. Silloin ne saavat lisää itseluottamusta, koska useinhan on kyse siitä, että he menettävät itseluottamuksensa omiin mahdollisuuksiinsa, omaan henkilönsä, omiin kapasiteetteisiin jonka myötä he jättävät koulun kesken. Näin myötä me voisimme antaa mahdollisuuden koululle unohtaen kaikki kielikysymykset. Me voisimme antaa mahdollisuuden näille nuorille saada jalansijaa koulumaailmassa ja Euroopan liikkuvuusohjelman myötä he voisivat myös saada mahdollisuuden todelliseen <clears throat> yhteiskunnalliseen elämään juurtumiseen. Minä olen omassa vaalipiirissäni puhunut nuorten kanssa, joilla ei ole mitään ammattikoulutusta. He elävät ongelmalähiöissä. Heillä on aivan riittävästi sosiaalisia ongelmia ympärillään, mutta heille on, heitä varten on luotu jo hankkeita, joiden myötä he voivat uudelleen sitoutua ja päästä työmarkkinoille uudelleen sitoutua esimerkiksi yrityselämään ja työelämään. Kiitos. Kiitos rouva puheenjohtaja. Kiitos hyvä kollega. Jos oli muita puheenvuoropyyntöjä, annan puheenvuoron vielä kerran edustaja Irsille, jotta hän voi päättää tämän keskustelun. Kiitos puheenjohtaja, kiitos kollegoille näistä hyvin myönteisistä kannanotoista. Jos me nyt jotain asiaa tästä korostamme, niin minulla on kolmas kohdassa ollut yrityksenä se, että sanoisin jäsen, valtioille totesimme, kuinka on, meille on tärkeää tietää, mitä jäsenvaltioissa tapahtuu. Ehkä tämän voisi vielä selkeämmin muotoilla, koska meidän tehtävänämme Euroopan parlamentissa on juuri osoittaa, että missä on kipukohdat ja pitää niistä edellyttää vastauksia, jotta me saamme strategian 2020 tavoitteet saavutettua. Sitten tämä sukupuolikysymys. Se on varmastikin yksi keskeisimmistä asioista, joka voidaan täällä aivan selkeästi mainita. Olen, olen sitä mieltä, että se olisi aivan syy, selkeästi otettava täällä esiin. Ja se myös, että Euroopan sosiaalirahasto pitää täällä mainita. Meillä on omassa, minullakin on omassa vaalipiirissäni monia hyviä hankkeita, jotka ovat, ovat olleet hyödyllisiä. Ehkä niitä ei välttämättä jatketa, mutta se olisi meidän tehtävänämme, että me saisimme näitä pilottihankkeita jatkettua ja terävöitettyä ja sitten kerrottua muillekin hyvistä käytänteistä ja siitä, mitä olemme oppineet sen. Täällä meillä on yksimielisyyttä olemassa ja meidän pitäisi nyt käyttää sitä hyväksemme sillä tavalla, että todellakin tulisi tulisi sellaisia toimia, jotta 2020 strategiaa lähemmäksi päästäisiin. Très bien. Merci. Kiitos. Hyvä. Kiitos paljon kaikille kollegoille. Öö, ei tästä nyt pidä tehdä tapaa, mutta pyytäisin kuitenkin kollegaa, että olisitte vähän, käyttäisitte vähän mielikuvitusta, mutta ei mitenkään liiallisesti, koska määräaikatarkistusten ja ei e, e, on aika lyhyt, mutta älkää kuitenkaan tuoko niputtain näitä muutosehdotuksia. Eli mielikuvitusta kyllä, mutta rajallisesti. Ja jos jokainen voisi keskittyä keskeiseen, niin se olisi tehokkaasta työskentelyä. Eli nyt ollaan järkeviä. 8. kesäkuuta oli tämä ja tarkistusten jättämisen määräaika kello 12.8. kesäkuuta. Me keskustelemme vielä muiden kompromissitarkistusten, kompromissitarkistusten myötä 12. heinäkuuta näistä, jotta voisimme sitten äänestää seuraavana päivänä, eli 13. heinäkuuta. Nyt olemme käsitelleet tämän kohdan tämän aamupäivän esityslistalta ja näin ollen voimme siirtyä suoraan äänestyksiin. Meillä on kyse tästä vuoden 2012 talousyritystä käsittelevän kolmikantakokouksen neuvotteluvaltuudet. Minne meillä on tullut viime hetken neuvotteluista jotenkin suullisia muutosta, äh, tarkistuksia. Anteeksi, ennen kuin äänestämme, haluaisin selkeyttää pari asiaa, koska mielestäni on joitakin vaikeuksia lukea tätä äänestyslistaa. Ensinnäkin vihreät ovat jättäneet suullisen tarkistuksen kohdassa neljä, josta minä en näe ainakaan miten, mitä hyötyä siitä on. En halua olla mitenkään epämiellyttävä, mutta se on edustaja Kastlerin tekemä. En halua olla mitenkään epäkohtelias, mutta haluaisin kuitenkin antaa vihreille tässä mahdollisuuden selkeyttää tilannetta, kertaa, kertoa kantansa, mitä tulee sitten such as muuttamalla eg. Antaako se mitään lisäarvoa tälle edustaja Kastlerin tarkistukselle? Voiko joku vihreiden nimissä vastata minulle mm, tai selkeyttää, kertoa, miksi näin, miksi haluat muuttaa? Yeah. Sorry, they, um, niin. Meidän ajatuksemme oli, että me itse asiassa muutimme sen such as esimerkin ilmoitustavan tai muutimme sen siten, että me ajattelimme, että kyseessä ei olisi erilaisten esimerkkien antaminen budjettikohdasta, mutta tietysti kuulemme myös esittelijän mielipiteen tästä aiheesta. So this mean uh, uh pardon. Tämä tarkoittaa sitä, että meidän äänestyslistassamme tämä suullinen tarkistus ei kosketa vain DG, vaan means of transfer appropriation of existing lines, lines such as. Yes, the, um, the... Niin, olemassa oleva tarkistus toimii nyt siten, että siinä annetaan esimerkki tietystä budjettikohdasta, jota voitaisiin tähän tarkoituksen käyttää. Meidän tarkistuksella pyritään viittaamaan siihen, että rahoitus voisi tapahtua käyttämällä budjettikohtia. But maybe we should keep the word such... Ehkä meidän pitäisi pitää tuo sanamuoto such as vaikka, vaikka nyt olettekin ja äidinkielenä puhuma, se, puhuva, se kuulostaa paremmalta. Niin kyllä se voidaan pitää, sanoo yleisön edustaja. Eli siis vihreiden ehdotus on käännetty toisinpäin. Te panitte siis IG, ettei toistettaisi sana such as. I mean. No sitten ei tarvita IGtä, koska olemassa olevista budjettikohdista tapahtuvan siirron pohjalta Merci de cette sagesse. Kiitos tästä suuresta viisauden osoituksesta, eli voimme pitäytyä alkuperäisessä tekstissä. No, onko GUE-ryhmällä tarkistuksen yhdeksän suhteen jotakin, se on vedetty pois, koska mehän sovimme eilen tästä, että me äh, yhdistimme sen tarkist, suulliseen tarkistukseen numero 21, eli näin ollen te pystytte vetämään sen pois samoin teihin myös vedottiin tarkistuksen 13 kohdalla. Vedättekö pois sen? D'abord, Oui bonjour. Euh, ce n'était pas tout à fait le même... Euh, Itse asiassa. Monsieur Ori. Te siis pidätte sen, edustaja Ori. Igen, nyt on A 17-es módosítónál egy kis hiba van a... Niin, minä haluaisin sanoa, että meillä on jotain ongelmaa tässä asiakirjassamme. Tässä on suullinen äh, tarkistus Union Programs, Others Various Groups. Eli tässä nyt maahanmuuttaja. muuttaja Haluamme sen sanan pois ja haluamme puhua haavoittuvista ryhmistä, kuten esimerkiksi romanit ja muut, muut maahan muuttajat, koska tässä ei olisi tyhjentävää luetteloa muuten. Ja sitten tässä ajaude, ajauduttaisiin tällaisiin hyvin pitkiin keskusteluihin, eli haavoittuvat ryhmät. Ja monsieur Uri. Ymmärränkö teidät oikein, edustaja Uri, te haluatte ensimmäisessä osassa keskittyä Stress that the Union Program must, must be geared to vulnerable, vulnerable groups. Ja kaikki muu on sitten toinen osio. Toinen äänestys koskettaisi sitä, että lisäisimme also B to migrants and such as Roma. Très bien. Euh, mais nous n'étions malheureusement pas... Me emme ole vielä ihan valitettavasti tuossa kohdassa vielä, koska meillä on kaksi muuta ongelmaa ratkaistavana. Tarkistuksessa numero 15, joka tänä päivänä on suunninen tarkistus. Meillä on siellä kaksi vaikeata kohtaa. Ensimmäinen on se, että jos tarkistus 5 pudottaa 16, minä toivoisin, että numero 16 olisi lisänä. Se liitettäisiin lisänä tarkistukseen 15. Näin ollen l'amendement puisse se lire. Tarkistus voitaisiin lukea, koska muuten meiltä jää pois tämä tämmöinen äh, väliaikaisten alueiden, väli, väli, väli, välialueiden luominen. Cohesion Fund should be accompanied by a demand for an increase Et ensuite on garde... Näin ollen sitten säilytettäisiin lopputeksti. Tämä alkuperäinen englanninkielinen olisi näin ja alkuperäinen teksti sen jälkeen. Suullisesta tarkistuksesta sanon, että eilen neuvottelimme äh, esittelijän kanssa tästä Euroopan sosiaalirahastosta ja Rouva vaan sanoi, että hän ei tukisi tätä tarkistusta, koska hän haluaa, että sosiaalirahaston varoja pitäisi nostaa, korottaa. Meillä on siis, me pyysimme siis korotuksia. Minä, minä olen vähän ei hämmästynyt tästä asenteesta, mutta anna välittömästi, tai kohta tuota pika hänelle puheenvuoro, mutta kun me tarkastelemme sosiaalirahaston käyttöastetta, niin kyllä pitäisi paremmista käyttää. Ja kun me katsomme keskusteluja, jotka olemme käynnistäneet komissaarin kanssa tästä, jos on tarvetta nostaa tätä budjettiosuutta sosiaalirahastolle, niin kyllä meidän pitäisi tässä valiokunnassa päästä siihen konsensukseen. Minua vähän huolestuttaa nyt, että kun me annamme lausunnon tästä budjettitrilogista, niin me emme hyväksy mitään rahaston korotuksia, jotka keskittyisivät nimenomaan sosiaalirahaston budjetin korottamiseen. Euh, Rouva puheenjohtaja, te tiedätte, että minä olen hyvin suhtaudun hyvin kannustavasti näihin sosiaalipolitiikan asioihin ja näihin projekteihin, jotka edistävät heikossa asemassa olevien ihmisten integroitumista. Mutta me emme voi näissä oloissa, missä olemme budjetin kannalta, toimia näin. Ja se, että kaksinkertaistetaan. Mutta siis- ei ole kyse kaksin, ei ole kaksinkertaistamisesta. Minä siis haluan nyt puhua loppuun. Me emme voi pyytää sitä, että ESRn varat kaksinkertaistettaisiin siitä syystä, että eurooppalaisissa rahastoissa ei tällä hetkellä olisi käytettävissä olevia varoja niin paljon, että tällainen kaksinkertaistaminen voitaisiin tehdä. ESR-rahoja käytetään noin 82 prosenttisesti koko siitä määrästä, joka rahastoon on annettu käytettäväksi. Ja hyvin epätasaisesti tätä käytetään. Minun mielestäni meidän täytyy toimia sen puolesta, että tämä, tätä rahastoa käytetään sillä tavalla hyvin, että syntyy myöskin vaikutuksia. Ja ettei sitten lähestytä minkälaisia tällaisia keskitasoja, joista ei ole palkansaajille yhtään mitään hyötyä. Jos meillä on ensimmäinen vaatimus sellainen, että tämä pitää tulla työntekijöiden hyväksi ja että rahat käytetään kokonaisuudessaan ja eivätkä ne jää välikäsille, niin silloin meillä on jo edistystä, huomattavaakin sellaista. En väitä, että ei pitäisi nostaa varojen määrää, mutta minun mielestäni tällaisessa taloudellisessa tilanteessa, jossa Eurooppa nyt on, niin pitää miettiä, mitä voidaan tehdä. Ja tällä, tässä tilanteessa todellakaan ei voida vaatia mahdottomia. Kiitos rouva puheenjohtaja. Yksi täsmennys Kouva Moraan puhuu tässä, että kahdennetaan, kaksinkertaistetaan varoja. Minä ö, ymmärrän hänen perustelunsa, mutta minun tarkistukseni ei siinä puhuta mistään, että kaksinkertaistetaan varoja. Puhutaan varojen korottamisesta, nostamisesta jos tässä käydään budjettineuvotteluja, niin, niin kyllähän meillä on temppelien vartijat myös tässäkin talossa, joilla on velvollisuus toimia sillä tavalla, että mainitsematta lukuja, niin minä tässä kuitenkin pyydän äh, kollega Moran Chartieria miettimään uudemman kerran koska jos puhutaan kaksinkertaistamisesta, niin se on vähän väärä termi. Tässä vaan minä puhun vain siitä, että varoja korotettaisiin. Se on minun vaatimaton vetoomukseni. No niin, nyt ryhdymme äänestämään. Anteeksi, Rova Mohan vielä. Just Muutama sana vielä tästä asiasta. Sen perusteella, mitä Serkas sanoi, niin te tiedätte aivan hyvin, minkälaiset vaarat tässä meillä on edessämme. Tämä on strateginen ongelma. Se, mitä en halua tapahtuvan, on, että jos ESRn varoja nostetaan, niin silloin tämä globalisaatio rahaston summa sisällytetään ESRään sellaisenaan. Ja tällä tavalla tämä yhteenliittäminen olisi, se olisi huono asia. Tässä on sellainen asia, mistä olen usein kuullut puhuttavan, eikä kukaan meistä eikä missään ryhmässä kukaan emme toivo tällaista yhdistämistä. Siksi minä haluan, että kiinnitätte tähän asian huomiota. Alessandro, sinullehan tämä asia on aivan yhtä tärkeä kuin minulle ja uskon, että muutkin kollegat sen ymmärtävät. Muistutan Rouva Moranille vain, että meillä on tässä tarkistus, jossa täsmennetään tämä asia ihan hyvin. Eli meillä on mahdollisuus äänestää tästä budjettikysymyksissä. Eli kyllä meillä on tarkistus siinä, että emme halua... äh, emme halua minkäänlaista päällekkäisyyttä ESRn ja EAKRn välillä. Eli jos on pyydetty varojen korottamista, eh, niin kyllä Rova Moran voi perustella, että varoja käytetään hyvin ja rahastoa käytetään hyvin ja että sillä olisi mm, hyvät vaikutukset. Totta kai tämähän on joka paikassa hyvä varainhoidon periaatteet. Yksi tarkennus vain. Minusta tuntuu, että jo nyt iltapäivällä valtio, valiokunta joka käsittelee tulevia rahoituskehyksiä – niin e, on tarkoituksena, että nämä rahastot jäävät ennalleen. Joten minun mielestäni tällaiset e, tulevien rahoitusnäkymien osalla tällaisia vaaroja ei ole näkyvissä. On tietenkin ihmisiä, jotka tällaista toivovat, mutta se ei ole parlamentin e, näkemys ja on aivan perusteltua pyytää, että ESR-rahamäärät kasvaisivat. Kiitos paljon, voimmeko äänestää. Kiitos tästä pikkukeskustelusta, mutta uskon, että nämä olivat välttämättömiä nämä selvennykset. Tarkistus 1 Rouva Harkinilta kohdassa kaksi puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 2 Figueredo ja Rik puolesta. Vastaan tyhjää. Luulen, että se on hyväksytty, mutta tarkistetaan koneellisesti. Onko joku unohtanut äänestyskorttinsa? Kaikilla on öö, aseet valmiina. Demokratiassa pitää toimia näin. Äänestys alkaa, äänestys päättyy. 23 puolesta 21 vastaan todellakin hyväksytty. Kohdassa kolme kompromissi A puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kop kolmen jälkeen tarkistus neljä ilman suullista tarkistusta puolesta vastaan tyhjä hyväksytty kohdassa kolme tarkistus viisi suullisella tarkistuksella puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kuusi Figueredo ja Rik suullinen tarkistus mukana puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus seitsemän Turunselta puolesta vastaan tyhjää hylätty. Voidaanko näin ollen hyväksyä, että äänestämme tästä alkuperäistä kohdan kappaleesta neljä, eli kohta neljä alkuperäisessä versiossa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta viisi tarkistus kahdeksan orilta puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sama menettely voimme äänestää tästä alkuperäisestä numero viidestä tarvitse. Se on... Minulle sanottiin, että se automaattisesti tulee hyväksyttyksi. No, minä perun sanani. Tarkistus 9. Figueredolla hierit. Puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 11. Turunen Kornelissen puolesta, vastaan, tyhjää, ei ole ihan selvää. Koneellinen äänestys. Tarkistus 11. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 24 puolesta 21 vastaan. Hyväksytty. 10 raukeaa. Tarkistus 12. Turunen ja Schotter puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 13. Figueredo Lehjärik puolesta. Vastaan Tyhjä, hylätty. Sen jälkeen tarkistus 14, samat laatijat puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 19 puolesta 26 vastaan. Selvästi hylätty. Tarkistus 8 kahdeksan suullisten tarkistusten myötä, kap, kohta kahdeksan, eli 15 ja 16, 15 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty suurella enemmistöllä. Sen jälkeen kohta 9 tarkistus 17, ori kahdessa osassa, ensimmäinen osa, ilman näitä sanoja migrants and Roma. Kukaan niistä puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kuka puoltaa lisää migrant and Roma näiden termien lisäämistä puolesta? Vastaan. Tyhjää. Tarkistamme koneellisesti. Uskon, että se on hylätty, mutta tarkistetaan. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 18 puolesta 24 vastaan. Eli nämä lisäykset hylätään. Tarkistus 18 Jovine puolesta vastaan tyhjä hylätty. Sen jälkeen kohta 9, tarkistus 19 Figueroadoille Hierik puolesta vastaan tyhjä hylätty. Tarkistus 20 Harkin puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 21 suullinen ora, ö, tarkistus mukana puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 22 Turunen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohdassa 10 tarkistus 23 on vedetty pois, eli tarkistus 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 25 Jovine Harkin puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sen jälkeen 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sen jälkeen tarkistus 27, Boulon, suullisen tarkistuksen myötä puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Nyt koko, teksti äänest, koko tekstistä äänestetään sähköisesti. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 40 puolesta, 4 vastaan. Nolla tyhjä, eli meidän lausuntomme trilogia ajatellen, kolmikanta neuvottelua ajatellen on hyväksytty. Nous en venons au vote. Nyt äänestämme kohdasta Rouva Girlingin lausunnosta. Tässä on kyse maksukyvyttömyysmenettelystä EUn yhtiöoikeuden yhteydessä välittömästi kohta yksi, tarkistus yksi puolesta, vastaan tyhjä, hyväksytty. Kohta kaksi, kompromissi A puolesta, vastaan tyhjä, hyväksytty. Kohta kolme, mm, poistettu tarkistus, poistava tarkistus puolesta, vastaan tyhjä, hylätty. Kompromissi F puolesta, vastaan tyhjä, hyväksytty Kohdassa neljä tarkistus seitsemän vedetty pois, eli kompromissi B puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sen jälkeen kohta neljä tarkistus 12. Kaksi kollegaa ko- konferaatio ovat pyytäneet erillisäänestystä. Ensimmäinen äänestys ilman sanoja courts according Kuka puoltaa tätä ensimmäistä osaa puolesta vastaan tyhjä hyväksytty? Kuka haluaa korottaa Toinen osio, josta äänestetään puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Kohta 5. Tarkistus 13 vedetty pois, eli äänestämme kompromista C puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Sen jälkeen kompromissi, sen jälkeen tarkistus 14 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sen jälkeen kohta No niin. Kohdan viisi jälkeen tulee kompromissi E, jossa otetaan uusi teksti puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Minä haluaisin omassa nimissäni ja Jutta Steinburgin ja Konelissen eh, vetää pois tämän tarkistuksen 18. Merci, cher collègue. Donc... Kiitos, hyvä kollega. Eli kohdassa kuusi kompromissi D puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 24, rau, anteeksi 21 korjapuheenjohtaja, 21 raukeaa, samoin myös tarkistus 24 raukeaa, kaksi, tarkistuksesta 22, 23. Ah oui, excusez-moi, le 20... Anteeksi, anteeksi tarkistus 24 vedetään. Siitä pitää äänestää, koska tarkistus toinen osa tarkistuksesta 12 ei ole vielä äänestetty ja 18 vedetty pois. Eli tarkistus 24 puolesta. Haluatteko, että luen teille tämän tarkistuksen 24? Eli on välttämätöntä, että pitää mm, tärkeä kynnys, jos maksetaan korvauksia työntekijöille silloin, jos on kyse maksukyvyttömyysmenetelmistä vastaan yhtä palkkaa työvuodesta ja heidän pitäisi saada takuudet, vakuudet tästä jäsenvaltiosta ja sen jälkeen kyseiseltä yritykseltä pyydetään lisämaksuja. Jos, jos tämä kyseinen yritys ei ole maksukykyinen, niin näin, sillä tapauksessa menetellään näin. Eli tarkistus 24. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 22, tarkistus 22, 25 ja 26 on vedetty pois. Sen jälkeen äänestämme kaksi, numerosta 27. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sen jälkeen kohdassa seitsemän äänestämme tarkistuksesta 28, Boulon Ja siihen liittyy suullinen tarkistus. Onko tähän vastustavia ääniä, tähän suulliseen tarkistukseen? Siltä näyttää. Eli tästä pitää äänestää tarkistusta 28 alkuperäisessä muodossaan. Kuka puoltaa? Numero 28 ilman suullista tarkistusta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Tämä 29 raukeaa, eli äänestämme seuraavaksi tarkistuksesta 30. Puolesta vastaan, tyh, vastaan, tarkistamme. pas changer mon vote si. <laughs> Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 21 puolesta, 21 vastaan, kaksi tyhjä ei ole hyväksytty. 31 puolesta vastaan. Ei ole sen selkeämpää kuin edellinen. Tarkistamme koneellisesti. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 28 puolesta 14 vastaan, kaksi tyhjää, eli selkeästi hyväksytty. Eli 32-33 raukeavat, sen jälkeen tarkistun 34. Kofferati kahdessa osassa. Ensimmäinen osa ilman sanoja and consider – non-standard contract. Kuka äänestää puolesta? on tyhjä hyväksytty. Kuka puoltaa näiden sanojen lisäämistä? Puolesta vastaan tyhjää selkeästi hyväksytti. Sen jälkeen kohta 9, tarkistus 35, Boulon, kahdessa osassa jälleen. Siinä on kielellinen tarkistus englanninkieliseen versioon. Kuka puoltaa ensimmäistä osaa ilman tätä of compensation to, the determ to be determined. Kuka puol- puoltaa ensimmäistä osaa vastaan? Tyhjä, hyväksytty. En toinen osa puolesta, sanojen lisääminen puolesta, vastaan tyhjä, samoin hyväksytty. Sen jälkeen kohta 9, tarkistus 36, Girling. Sielläkin on suullinen tarkistus. Kuka puoltaa? Vastaan tyhjää selkeästi hylätty. Tarkistus 37. Siellä on myös suullinen tarkistus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 38 puolesta vastaan tyhjää olet hyväksytty. Tarkistus 39 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty 40 puolesta, vastaan tyhjä hyväksytty 41 puolesta, vastaan tyhjä hyväksytty 42 suullinen tarkistus ja edellisäänestys. Onko tähän vastustavia ja suulliselle tarkistukselle äänestämme tekstistä kahdessa osassa. Ensimmäinen osa ilman termejä additional ihan proceeding asti. Kuka äänestää puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Ja kuka puoltaa näiden termien lisäämistä, vastaan, tyhjää, tarkistamme. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 23 puolesta, 20 vastaan, yksi tyhjä hyväksytty. 43-44 on vedetty pois. Tarkistus 45. bula, laatijana siinäkin on suullinen tarkistus puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty 46 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 47 on vedetty pois. Tarkistus 48 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 49 Siinä on myös suullinen tarkistus puolesta. Vastaan tyhjä hyväksytty. Nyt äänestämme koko tekstistä. sähköinen äänestys alkaa. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 33 puolesta, kolme vastaan, kahdeksan tyhjää. Onnittelemme meidän esittelijää kuume. Näin olemme päättäneet äänestysosion tämän aamupäivän kokouksesta. Annan nyt välittömästi puheenvuoron eh, edustaja Kosaalle, kun hän puhuu meille eh, kun hän puhuu tarkistuksista, joka liittyy hänen mietintönsä vammaisten liikkuvuus ja osallistaminen sekä Euroopan vammaistrategia 2010-2020. Odotamme pari minuuttia, jotta tämä äänestyksen jälkeinen tohina ja kuhina päättyy. Okei. Euh, no niin, jos yksityiskeskustelut ovat päättyneet, jos eivät ole, pyydän teitä keskeyttämään tai siirtymään salin ulkopuolella ne esittelijälle puheenvuoron välittömästi. Kiitos puheenjohtaja. Niin, tässä on 299 tarkistusta ja minä eh, olen kuitenkin halunnut tämän mietinnön rakenteen pitää koossa. Me olemme halunneet eh, samanlaiset perspektiivit eh, säilyttää kuin mitä tässä on ehdotettu. Kiitän kaikista näistä tarkistuksista, joita on tehty. Suurin osa tarkistuksista ovat sellaisia, että ne todellakin tuovat lisäarvoa eh, tähän tekstiin, eivätkä mitenkään vie siltä tehoa. Minä nyt tässäkin haluaisin toistaa, että on mahdollista saada poliittisten ryhmien välille hyvin eh, laaja yhteisymmärrys siitä, mikä koskee vammaisia henkilöitä. 299 298 tarkistusta. En ole tietenkään kaikkien kanssa pystynyt näistä keskustelemaan, mutta minä olen laatinut kompromisseja eh, sillä tavalla, että ne kattavat kolmasosan kaikista tehdyistä mm, tarkistuksista. Meillä on myös muita valiokuntia, jotka ovat tästä äänestäneet kaksi tarkkaan ottaen, ja tänään kolmas valiokunta äänestää. Monet muutkin valiokunnat varmaankin liittyvät eh, meidän kantaamme ja voin heidänkin näkemyksensä ottaa mukaan. Minä nyt sitten annan arvioitavaksi igénylő kérdés, hogy hogyan akarjuk a jövőben. Tässä on kysymys yhteisestä pohdinnasta, eli siitä, että millä tavalla me tulemme varmistamaan jatkossa sen, että vammaistrategia toteutuu. Sama koskee myöskin yleissopimusta, joka on YKssa laadittu. tarkistuksia on tehty, eikä meillä ole vielä eh, kaikkea tarkkaa tietoa, mutta vammaisfoorumi Euroopassa on tehnyt ehdotuksen, ei kuitenkaan ole vielä tarkkaan määritelty, minkälainen rakenne olisi. On kysymyksessä komitea, joka voisi suorittaa seurantaa jatkuvasti sekä Euroopan tasolla että jäsenvaltioissa. Mielestäni hyvin laaja konsensus on syntynyt ja siksi meidän täytyy näihin asioihin pieniä tarkennuksia tehdä. Tästä syntyy myöskin vastaus siihen, miten tilastotietoa kerätään. Hyvin monia kysymyksiä tästä asiasta tuli e, ja juuri siihen suuntaan, että miten saadaan yhdenmukaisia tilastoja laadittua. Tässä tieten, tällä tietenkin on vaikutusta siihen, minkälaisia tiedonkeruoperaatioita tehdään. Tässä tekstissä me e, myös käsittelemme Euroopan sosiaalirahaston tulevaisuutta samoin kuin muidenkin e, rahastojen tulevaisuutta, rakennerahastojen tulevaisuutta. Ehkä tässä on vähän monimutkaisia asioita tässä tekstissä edessämme. Ehkä teksti on Eh, monimutkainen ja ehkä asioita pitäisi selventää. Pitäisi ehkä selventää sitä, minkälaisia lupakortteja esimerkiksi pysäköintiin eh, annettaisiin. Ja, ja tämän tyyppisiä mm, asioita on selvitettävä vielä varjoesittelijöiden kanssa. Meidän ei pidä mennä turhan kauaksi meidän tavoitteenamme on minimisääntelyn taso jäsenvaltioissa ja tällaiset kortit ovat yksi keino toimia. Myöskin palveluihin liittyen on tehty paljon tarkistuksia. Ja kuinka palvelut ovat saavutettavissa sisämarkkinoilla. Kaksi tarkistusta on sellaista, että niissä käsitellään PK-yrityksiä. PK-yrityksissä on sellainen rakenne, että ne rekrytoivat kaikkein eniten vammaisia henkilöitä. Nämä asiat ovat tarkistuksissa esillä ja kun strategia 2020kin tähän puuttuu, niin siitä on syytä olla iloinen. Sitten yritysten sosiaalinen vastuunkanto. Tärkeä asia. Eräs vaikea kysymys on, josta kompromissi on löytynyt. Ja asia on seuraava. Miten me voimme Euroopan unionissa valmistella eurooppalaista hallintoa käsittelemään asioita, jotka liittyvät vammaisiin. Millä tavalla viranhaltijoiden pitäisi hallinnoida vammaisia koskevia tietoja? Ja sitten vielä on kysymys niistä yhteyksistä, jotka liittyvät vammaisten henkilöiden lapsiin ja vanhempiin. Kaikki tarkistukset ovat ottaneet huomioon myöskin ihmisoikeudet. Miten me voisimme lähestyä kysymystä sillä tavalla, että me olisimme lähellä kansalaisia ja ihmisoikeudet toteutuisivat? Tämä kaikki ei heijastu lainsäädännössä ja siksi meidän täytyy taistella sen puolesta, että YK on yleissopimus ratifioidaan. Vammaisstrategian täytyy olla sellainen strategia, jota voidaan hyvin noudattaa koko sen voimassaolon ajan. Sitten julkiset hankinnat on tehty esityksiä, joiden mukaan eh, miten vammaiset henkilöt voisivat myös osallistua näihin julkisiin hankintatoimiin. Hyvin paljon asioita täällä on, mutta sitten haluaisin puhua näistä konkreettisista ehdotuksista. Voin tukea kaikkia sitä, mitä konkreettisesti kollegani ovat ehdottaneet. Oma mietintö ei tule onnistumaan kuin siinä tapauksessa, että komissio tekee tehtävänsä. Haluaisin kuitenkin korostaa erästä asiaa. Tässä tämän mietinnön on tarkoitus olla realistinen eikä luettelo hyvistä aikomuksista. Me haluamme sellaisen tekstin, jonka myötä voimme, jonka perusteella voimme toimia ja pysyä tässä reaalimaailmassa mukana. Eräitä ehdotuksia täällä on kuitenkin, jotka eivät ole minun mielestäni hyviä ja niitä en, en tue. Esimerkiksi minimipalkka-asia. Se ei ole asia ollenkaan, joka kuuluu tähän oma-aloitemietintöön. Meidän ei ole minimipalkkoja syytä käsitellä tässä mietinnössä. Rangsorolva legyenek. Nincsenek különbségek a szolgáltatások között. Fontos a fogyat... Miten me voimme sitten palvelujen suhteen katsoa niiden tärkeysjärjestystä? Mietinnössä korostetaan sitä, että myöskin ikäihmiset, heidän pitää saada palveluja. Siis palvelujen välillä ei pidä hierarkista eroa tehdä. Pitää olla hyvin selvä. Selvästi tässä sanottu, että pitää myös vammaisten henkilöiden, henkilöiden palvelujen saanti turvata. Ja vammaiset pitää ottaa yhteiskuntaan mukaan, jotta hekin tekevät oman osuutensa. Eli minä kiitän kaikista tarkistuksista. Ähm, Kiitos paljon. Me annamme paljon painoarvoa tälle mietinnölle. Rova Lind ensiksi käyttää puheenvuoron. Yes, thank you. Uh, kiitoksia paljon. Oikein paljon kiitoksia työstänne ja olen pahoillani, etten pystynyt tekemään tarkistuksia, mutta varmaankin tiedätte, en ole ollut oikein kunnossa enkä ollut paikalla ennen määräaikaa. Mutta olen varjoesittelijänä tässä, kuten tiedätte. Tarkistus, jossa pyydetään paikallista task forcein perustamista, niin haluaisin hieman selvennystä. Entäpäs nämä riippumattomat paik- äh, kansalliset politiikat, ja tällaiset lautakunnat, joita on jo perustettu. Esimerkiksi UKssa on tasa-arvokomissio. Olisiko teidän mielestänne tällainen esimerkiksi kansallinen tämmöinen task force? Entäpä sitten joku seurantaa harjoittava järjestelmä? Niin, no sitten eurooppalainen äh, vammais komitea. Periaatteessa kyllä, mutta miten se käytännössä toimisi Euroopan tasolla? Mikä olisi teidän ajatuksenne siitä? Pari kysymystä muiden ihmisten tekemistä tarkistuksista. Esimerkiksi 48, joka on herra Prieteltä, eli vammaisetuudet ja kuinka he voivat etuudet tai tällaiset lisät. En ihan ymmärrä tarkkaan tällä hetkellä, mitä sillä tarkoitetaan. Ja sitten 239 tarkistus, en ole koskaan ollut lainsäädännön kannalla, joka on yritysten yhteisvastuun tai yhteiskuntavastuun kannalla tai sen pakollistamisessa, niin mielestäni se pitäisi olla vapaaehtoinen asia. Alde ei ole ollut sen kannalla myöskään. Ja entä sitten syrjintädirektiivi, herra Preton 278 puuttuu siihen, eli että neuvosto voisi blokata äh, vammaisdirektiivin maininnan pääsystä palveluihin. Eli silloin, kun on jotakin vammaisten oikeuksista mainittu, niin täytyy mainita, että direktiivi on olemassa ja että jäsenvaltiot vielä blokkaavat sen käytön neuvostossa. Ja täytyy varmistaa, että sitä ei voi tapahtua, koska jos meillä on äh, esimerkiksi työllisyydessä tapahtuvan syrjinnän ehkäisemislainsäädäntöä, niin meillä ei kuitenkaan ole palveluiden alalla sitä. Tiedän, että tuo direktiivi vapauttaa monia sellaisia asioita vammaisille, joita aikaisemmin ei ole vapautettu. Ja kun puhutaan vammaisista, niin voitaisiinko saada mietinnössä ihan selkeä, johdonmukainen sanamuoto. Ei sanota the disabled, ei saa käyttää tätä sananmuotoa, koska täytyisi käyttää sanamuotoa people with disabilities, vammaiset ihmiset, niin että ei puhuta vain vammaisista, vaan vammaisista henkilöistä, vammaisista ihmisistä ja minä katson tässä nyt erityisesti tarkistusta 20, mutta on siellä muitakin kohtia. Minun mielestäni siinä on ihan kääntämisongelma, koska muista kielistä käännetään suoraan ja sitten käytetään englanniksi muuta the disabled ja se ei ole ollenkaan sovelias tapa. Ja tämä koskee myös tulkkausta. No sitten tarkistus 52. Siinä yritetään erottaa toisistaan mild ja multiple, eli monivammaisuus ja lievävammaisuus. Minä en näe, kuinka voisimme erottaa toisistaan nämä kaksi määrettä. Kuka nyt sitten päättää, että mikä on lievä ja mikä on moni, mild ja multiple. Ja sitten tukea pääsyssä työmarkkinoille riippuen siitä, onko lievästi vammainen vai monivammainen. Tämä on minun mielestäni liian pitkälle menevä erittelyyritys. Pitäisi mielestäni yrittää saada ne perusperiaatteet kohdalle niin, että jokainen jäsenvaltio voi noudattaa niitä, mutta jos sitten aletaan mennä liian pitkälle määrittelyissä, joista kukaan emme enää oikein tiedä, kuinka jäsenvaltiotasolla voitaisiin toimia, niin siitä tulee ongelmia mutta voimme varmasti tehdä hyvää yhteistyötä, kuten olemme aikaisemminkin tehneet hyvää yhteistyötä vammaisten henkilöiden oikeuksien kohdalla. Joten kiitoksia paljon avustanne tässäkin. Kiitos. Kiitos paljon edustaja Saali, sen jälkeen Thomas Mann. Nous a abandonné. monsieur Thomas Mann, puis Thomas Mann ja sen jälkeen Roistoinberger. Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin myöskin kiittää tästä loistavasta mietinnöstä. Ja tämä eh, on tietenkin johtanut siihen, että monenlaisia tarkistuksia on tehty, koska meidän kaikkien mielestä vammaisten tilanne on sellainen, että heitä edelleen syrjitään kaikissa maissa, eivätkä heidän näkemyksensä tule mukaan poliittiseen eh, päätöksentekoon. Tällainen lähestymistapa on meidän, minun mielestäni aivan oikea. Tämän oma aloitteen eh, mietintö. Ja toivomme, että tämä sitten ei joudu siihen samaan kasaan, mitä vain käsitellään maanantaina Strasbourgissa panan pinon. Tämä on sellainen teema, että tätä täytyy todella yhdessä nyt käsitellä. Minun mielestäni on hyvä, että olet viitannut siihen, että tarvitsemme tilastotietoa. Minä tiedän, että jäsenvaltiot ovat usein sanoneet, että kaikkea täytyy muuttaa. Ei se niin ole. Meidän täytyy jäsenvaltioiden oman toimeliaisuuden kautta saada sellaisia tilastoja, jotta meillä on jonkinlaisia arviointiin mittatikkuja käytettävissämme. Tarkistuksessa 284 sinä vedät viittaat aluekehitysrahastoon ja sosiaalirahastoon. On aivan totta, että maaseudulla ihmiset, jotka ovat vammaisia, heillä on vielä vaikeampaa. Siksi onkin hyvä vetää eh, tähän yhteys, eh, rakentaa yhteys näiden kahden asian välille ja ilmoittaa siitäkin komissiolle, koska täällä olisi keinoja eh, käytettävissä. Sitten tarkistus 48. Sen kohdalla täällä sanotaan, että naiset, jotka ovat vammaisia, heillä on kahden lainen taakka. Kyllä tämä sukupuoli mainstreaming on pakko täällä ottaa hyvin, hyvin mukaan. 48, en tiedä onko se muodoltaan hyvän äh, mallinen, mutta tässä olisi tärkeää saada kompromissi syntymään. Olen Linin kanssa samaa mieltä, että sosiaalinen äh, vastuu joka on tarkistuksessa 139, on myös tärkeä. Ei mitenkään vapaaehtoiselta pohjalta, vaan meidän pitäisi painostaa yrityksiä siihen suuntaan, että ne todella kantavat vastuunsa. Erät yritykset näin tekevätkin, mutta toiset eivät vielä tee. Joten sen asian on syytä olla mukana. täytyy hyväksyä sosiaalinen markkina, markkinatalous ajatuksena, ja meillä onkin monenlaisia hyviä esimerkkejä jo tästä vastuusta tähänkin mennessä olemassa. Hyvin paljon yhteistyötä on tehty varjoesittelijöiden kanssa, ja kaikki tämä toimii erittäin hyvin. Tässä on nyt mietintö, joka on tärkeä ääni tässä on myös tärkeitä nämä nimitykset, joita käytetään. Ähm, Rova Steinrück ja sen jälkeen Rova Moran. Ja, ähm, meine Kollegin äh, Vilja Blinke. Hyvä Hyvät äh, kollegat, Torva Libian on nyt äh, toisessa valiokunnassa. Nyt minä tulen englanniksi kertoa, mitä näkemys hänellä oli. Opportunities for disabled people koskien vammaisten henkilöiden työllisyysmahdollisuudet ovat, on vielä yksi suurimmista esteistä vammaisten osallistamiselle tässä yhteiskunnassa, jossa on paljon työttömyyttä. Vammaisia ei useinkaan valmisteta työmarkkinoille, he eivät pääse kouluun eikä ammatilliseen koulutukseen, koska kouluissa ei ole asianmukaisia koulutusohjelmia vammaisille taikka ei ole riittävästi koulutettuja ammattilaisia, eivätkä koulut ole myöskään fyysisesti sopivia vammaisten käyttöön. Toiseksi tärkeä asia koskee esteisiin, jotka koskevat täysiin, täyttä äänioikeutta. Jäsenvaltioiden pitäisi pyrkiä edistämään vammaisten mahdollisuutta ilmaista näkemyksensä vaaleissa asianmukaisesti. Vain pieni prosenttiosuus vammaisista henkilöistä pystyy vaaleihin osallistumaan, koska ei ole fyysisiä eh, ympäristötekijöitä ja laitteita, joilla helpotettaisiin tätä. Täytyy myös rohkaista jäsenvaltioita määrittelemään ja kohtelemaan vammaisuus ei pelkästään fyysisenä eh, vammana, vaan myöskin on edistettävä vammaisuuden sosiaalisia aspekteja ja niiden ymmärtämistä. Ja lopuksi tärkeä tarkistus, joka koskee vammaisten henkilöiden hoitoa. Mielenterveysongelmaiset ovat erityisesti riskiryhmässä, mitä tulee hyväksikäyttöön ja väkivaltaan ja sen, niiden kohteeksi joutumiseen. Ja myöskin ä, laitoshoidossa olevat vammaiset ovat henkilöt, jotka täytyy ottaa tarkasti huomioon, on pyrittävä edistämään laitoshoidosta yhteisöpohjaiseen hoitoon siirtymistä. Neuvostelut, neuvottelut kompromissitarkistuksista toivottavasti saadaan myönteiseen päätökseen lopulta. Kiitos. Madame Rova Morin, sen jälkeen Rouva Schröter. Merci, madame la... Kiitos rouva puheenjohtaja. Haluan kiittää kollega Kosa tekemästään työstä. Minä olen itse esittelijänä tästä asiakirjasta naisten oikeuksien valiokunnassa ja me olemme toimineet ja tehneet työtä sillä siinä mielessä, että nämä kaksi mietintöä olisivat yhteneväisiä minä haluaisin korostaa seuraavaa asiaa. Meidän täytyy todella taistella kaikkea, kaikkea syrjintää vastaan, huolimatta kansallisista politiikoista, jotka pyrkivät integroimaan vammaiset ihmiset kaikkeen yhteiskunnalliseen toimintaan, mutta vaikka meillä kansallisella tasolla olisikin tällaista hyvää integroivaa toimintaa, niin meillä ei ole kuitenkaan riittävästi ollut energiaa ryhtyä toteuttamaan kaikkea tätä kansallisella tasolla riittävästi. Meidän pitää lähteä liikkeelle, lähteä toteuttamaan näitä poliitikkoja, hyvää lainsäädäntöä, joka kohdistuu vammaisiin ihmisiin tai ihmisiin, jotka kärsivät jostakin vammasta. Minä olen samaa mieltä kuin Thomas Mann toisesta asiasta, joka sanoi, että tämä pitäisi olla todella keskustelun aiheena Strasbourgissa istuntoviikolla. Jos minä nyt tässä katson tarkistusten määrää ja sitä mobilisointia, joka on tapahtunut meidän valiokunnassamme ja naisten oikeuksien valiokunnassamme, niin meillä on noin 350 tarkistusta kaiken kaikkiaan. Eli laaja osallistuminen, kaikkien tahto investoida itsensä tähän politiikkaan, integroida vammaiset ihmiset paremmin elämään ja olemiseen ja yhteiskuntaan. Me voimme toimia vieläkin paremmin, mutta tämä on hyvä alku. Kolmas kohta on enemmän naisia koskettava asia. Minä kuuntelin Thomas Mannia, olen lukenut tarkistuksen numero 48, jota Thomas on ehdottanut. Pakko sanoa, että tämä on tämmöinen keskeinen akseli, punainen lanka meidän naisten oikeuksia valiokunnassa laatimassanne mietinnössä. Me olemme korostaneet sitä kaksois estettä, kaksoishankaluutta siinä kohtaa, kun naiset ovat kyseessä, kun puhutaan vammaisista ihmisistä mm, joutuvat syrjinnän kohteeksi, törmäävät lukuisiin vaikeuksiin yhteiskunnassa. Haluaisin vakuuttaa Thomas Mannia, että aivan erityisesti tämä aihe on on saanut erityiskohtelun, erityiskäsittelyn mietinnössä naisten oikeuksien valiokunnassa ja siitä tullaan äänestämään tänä iltapäivänä. Minä itse olen ehdottanut, että ne henkilöt, jotka lähtevät toimimaan vammaisten ihmisten integroimisen hyväksi, heidän pitäisi saada myös tunnustusta yhteiskunnassa. Heidän pitäisi saada tunnustusta siitä, että heillä on kokemusta, tietoa, taitoa, pätevyyttä, ammattitaitoa ja, ja todella hyödyntävät antavat tämän oman tietotaitonsa ja kokemuksensa vammaisten ihmisten tilanteen parantamiseksi. Jossain kohtaa on kyse vapaaehtoistyöstä, mutta he sitoutuvat henkilökohtaisesti tähän. He ovat kansalaisvastuun täysin tiedostavia ihmisiä ja minusta olisi ihan oikeudenmukaista ja aiheellista, että he saisivat myös jotain palautetta, kiitosta tunnustusta ja hyväksymistä siitä, että ovat, investoineet omaa aikaansa ja taitonsa näiden ihmisten hyväksi. Kiitos kollega Kosalle vielä kerran. Elisabeth Schröter. Schröter ensin, olkaa, ole hyvä. Ja, Kiitos. Haluaisin eräitä oleellisia asioita ottaa esiin ja muistuttaa niistä ja vähän täydentää sitä, mitä täällä on puhuttu. Tämä sukupuoli asia on otettava huomioon, koska meillä on hyvä lausunto naisten asian valiokunnalta ja pitäisi katsoa, minkälaisia sanamuotoja olisi kompromississa syytä käyttää. Haluaisin myös Liz linjaa tukea mm, siinä, mitä hän sanoi syrjimissä asioista. Hyvin monenlaisia käytännön toimia olisi kansallisesti toteutettava. Me tiedämme, kuinka tärkeää käytännössään toimia. Minä tiedän, että syrjimättömyysdirektiivin kohdalla parlamentti esitti tasapainoista tekstiä. Minä tulen sellaisesta maasta, jossa politiikka toimii tietyllä tavalla ja voin ranskalaisille ja briteille sanoa, että minulla on aina ollut e, vaalipiirissäni niin sellainen ajatus, että tällaisia erilaisia blokkeja on pyrittävä välttämään. Siis Saksassa on hyvin monenlaisia erilaisia poliittisia tilanteita. Tässä on sitten kysymys myös määritelmistä. On hyvin vaikeaa kaikkia asioita tarkastella vain yhdellä tasolla Euroopassa. Siis meillä on erilaisia todistuksia ja erityyppisesti näitä kompensaatioita maksetaan sosiaalijärjestelmistä. On hyvin tiete- tärkeää, että liikkuvuuden ja liikenteen alalla on yhteisiä tällaisia todistuksia tai näitä kortteja. ja että nämä luvat tunnustetaan keskinäisesti, eikä näiden pitäisi olla sidoksissa mihinkään tiettyyn jäsenvaltioon. Keskinäinen tunnustaminen erilaisten lupien osalta ja tunnuskorttien osalta olisi tärkeää Ja on myös kysymys siitä, että näiden pitää toimia tietyssä maassa, mutta niiden pitää olla myös kelpoisia muissa maissa. Täytyy löytää jonkinlainen käytännön ratkaisu. Ja sitten pitää löytää sellaisia määritelmiä, että todellakin käytännössä saadaan kaikki luvat toimimaan. toimimaan. Joten tällainen liikkumista edistävä kortti on sellainen asia, jota voimakkaasti tuen, koska emme halua, että nämä asiat kääntyvät itseään vastaan. Minä olen hyvin kiinnostuneena, odotan nyt näitä kompromissikeskusteluja. Ja minä uskon, että kompromissien myötä tämä vähän terävöityy tämä mieti, mietintö. Ja nyt kun me tiedämme, missä nämä ongelmat ovat, niin, niin mehän tiedämme, että mietintöjen pituus on aina tietty. Ja nyt kun sitten on näin paljon tarkistuksia, niin niistä täytyy keskustella, että niitä saadaan vähän vedettyä yhteen minä kyllä tuen tätä voimallisesti. Monsieur Gutierrez. Edustaja Gutierrez. Sí. <clears throat> Muchas gracias. Kiitos paljon. Minä haluaisin ensinnäkin vedota siihen, kuinka tärkeää tämä mietintö todella on. Se on jossain määrin myös uudistava tässä on kyse eurooppalaisesta politiikasta, koska on hyvä muistaa, että ensimmäistä kertaa keskustelemme strategiasta, jossa tietty valiokunta puhuu uh, politiikasta, jota laaditaan ja luodaan vammaisille ihmisille viimeisinä vuosina, viimeisinä aikoina. EU on edennyt todella hyvin tässä Euroopan politiikassa. Sillä on se on kunnianhimoisempi joissakin alue, joillakin alueilla, nimenomaan kun on kyse vammaisista ihmisistä. Tämä on ensimmäinen strategia ja sit nyt tässä lähdet on käynnistetty myös Euroopan pääkaupungeissa tämä, miten vammaisten on helppo liikkua tai kuinka helppo heidän ei ole liikkua. Ja tämä pitäisi saada myös EUn agendan keskiöön, pitäisi saada kaikkien ihmisten sydämiin tämä, ja heidän pitäisi tajuta, kuinka tärkeää meidän on toimia vammaisten ihmisten hyväksi. Haluan onnitella äh, esittelijää tästä mietinnöstä jo tässä hetkessä, ja tarkistusten lukumäärä ei tarkoita sitä, että mietinnössä olisi paljon puutteita. Päinvastoin se odottaa, että me, meillä on paljon kunnianhimoa, ja me todella haluamme käynnistää tämän politiikan meillä on keskeinen tavoite. Meillä on yhteinen nimittäjä. Se on yhtäläiset mahdollisuudet kaikille, olipa kyse vammaisista tai ei-vammaisista. Meidän pitää saada kaikki ihmiset yhdenvertaisiksi Eli vammaiset ihmiset, ei vammaiset ihmiset, heillä pitäisi olla samanlaiset mahdollisuudet koulutukseen, työllisyyteen, vapaa-ajan käyttöön, kaikkea mikä liittyy elämiseen. Minä haluaisin myös korostaa, että sitä, sitä kohtaa, missä viitataan PK-yrityksiin, uskon, että siellä on hyvää maaperää pystyä e, integroimaan ihmiset tähän myös, kun on kyse erityisesti työllistymisestä e, miten EUn jäsenvaltiot voisivat sopeuttaa politiikkaansa siten, että PK-yritykset ja vammaisten ihmisten mahdollisuudet ja integroitumiset voidaan sulauttaa paremmin yhteen. EUn työllisyyspolitiikkahan tukeutuu hyvin paljon PK-yrityksiin tällä hetkellä ja jatkossa, joten on erittäin tärkeää toimia siten, että voimme ottaa kaikki nämä aspektit huomioon työllisyyspolitiikka. Meidän täytyy myös orientoida vammaisia ihmisiä työelämään paremmin, koska kysyntä on enemmän kuin mitä pystymme julkisen hallinnon ja julkisten viranomaisten puolesta tarjoamaan. Sen takia meidän täytyy korostaa, painottaa vieläkin enemmän tätä politiikkaamme. Meidän pitää olla vieläkin kunnianhimoisempia, kun haluamme integroida vammaiset ihmiset työelämään ja työmarkkinoille. Tämän politiikan pitää olla menestyksellisestä. Meidän täytyy ajatella myös tämä kaksoisasetelma. Meillä on naiset, vammaiset ihmiset, naiset, jotka ovat usein heikommassa asemassa. Minua ei kuitenkaan huolestuta niinkään tämä sukupuolikysymys, vaan syrjintä, jotka, johon vammaiset ihmiset törmäävät, kun on kyse kaupunkimiljöistä ja maalaismiljöistä, tai maaseutumiljöistä, anteeksi. Meidän täytyy ottaa huomioon tämäkin tilanne huomioon, koska ihmisillä ei ole samankaltaiset mahdollisuudet riippuen heidän elinympäristöstään. Maaseutu ympäristössä on enemmän ongelmia infrastruktuurin suhteen kanssa, julkisiin palveluihin pääsy on hankalampaa. Eli tällä on kyse kaksoissyrjinnästä, jos ajatellaan maaseudulla asuvia vammaisia verrattuna kaupungilla asuviin vammaisiin ihmisiin, kaupunkiympäristössä asuviin vammaisiin ihmisiin. Meillä on myös el cuarto pilar del estado del bienestar, que es la asistencia. Meillä on myös sosiaaliturvajärjestelmä, joka täytyy ottaa huomioon, että emme tässä lähde syrjimään. Meidän täytyy myös muistaa, että ihmisillä on erilaisteisia, erityyppisiä vammoja, minkä perusteella heidät on määritelty vammaisiksi ihmisiksi. Meidän täytyy myös edetä tässä neljännen pilarin asettamassa puitteissa. Meidän täytyy miettiä, miten voimme paremmin tukea vammaista ihmistä, joka on jossain määrin riippuvainen yhteiskunnan tarjoamista vammaisille ihmisille suunnatuista palveluista. Täällä on tarkistus numero 49. Eräs kollega puhui tästä jo aiemmin. Tarkistus 19 on lisää, siellä on lisäys, jossa sanotaan, että kun meillä on ollut kokous, tai kun meillä on ollut joitakin yhdistyksiä, jotka ovat kokoontuneet puhumaan vammaisten ihmisten vaikeuksista, ja on todettu, että jäsenvaltiossa on suurta ristiriita, suuria ristiriitatilanneita hajontaa, jos ajatellaan työelämää ja yksityiselämää. Tässä on yhteensovittamattomia tilanteita, miten vammaiset ihmiset voivat integroitua työelämään ja miten he voivat saada jonkinlaista tukea tai korvauksia, koska heidän palkkatulonsa, palkansa ei ole riittävä. Vammaiset ihmiset ah, toki ansaitsevat siinä, missä muutkin kelvollisen kunnollisen palkan, mutta usein näin ei ole, jolloin he tarvitsevat jonkinlaisia tukijärjestelmiä, apujärjestelmiä mm, Totta kai me haluamme suosia heidän integroitumistaan työelämään. Meidän täytyy ajatella jatkossakin sitä, että nämä politiikka ei saisi olla ristiriitaista tai täysin toisensa kumavaa. Niiden pitää olla toisiansa tukevia ja täydentäviä. Mm, se voisi olla täydentävä, koska silloin, jos ei ole toisiaan täydentäviä järjestelmiä, niin silloin vammaiset ihmiset voivat kokonaan syrj- joutua syrjityksi työelämästä meidän pitää ajatella mm, poliittista elämää siellä joskus. Aikakäsitteet ovat yhtä tärkeitä kuin kieliopissakin. Meidän pitää ajatella, mit, koska me voisimme vihdoinkin ratifioida YK ö, päätöslauselman vammaisten ihmisten oikeuksista. Minä toivoisin, että kaikki jäsenvaltiot voisivat vihdoin viimein ratifioida tämän YK julistuksen vammaisten ihmisten oikeuksista. Mielestäni on myös tärkeää, että voisimme hyväksyä viittomakielen myös erityiskieleksi. Se olisi, voisi olla myös yksi virallinen EUn, EUn virallinen kieli, koska silloin me myös tuemme ja taamme sen, että vammaisilla ihmisillä on kaikissa toimielimissä yhtäläiset oikeudet. Oli kyse kenestä tahansa ihmisestä, joka tarvitsee viittomakieltä avukseen. Hän tietää, että hänellä on täydet oikeudet vaatia ja saada sitä erityistilanteessa. Kiitos paljon. Si, nous en avons... Niin, jos me olimme nyt päättäneet keskustelun tästä mietinnöstä, niin annan puheenvuoron esittelijälle, jotta hän voi sitten tehdä loppuyhteenvedon kaikista kuuluista kommenteista ja puheenvuoroista. Köszönöm szépen a tartalmas hozzászólásokat. Kiitoksia kaikista näistä kommenteista. Minä olen kuunnellut niitä tarkkaan ja yritän nyt sitten reagoida kaikkeen siihen, mitä täällä on sanottu. Ensinnäkin nämä kompromissit. Me, minä olen siis ehdottanut kompromisseja. Ja se tarkoittaa sitä, että me pyrimme yhteisymmärrykseen kaikkien poliittisten ryhmien kanssa Pyrin siihen, että kompromissit olisivat tyydyttäviä kaikkien kannalta. Nyt haluaisin äh, reagoida siihen, äh, mitä Rova Lin sanoi. Te kerrotte Englannissa erästä esimerkistä ja puhuitte tällaisesta eurooppalaisesta komiteamahdollisuudesta. teidän puheenvuoronne oli hyvä. Minun mielestäni Englannista me saamme erinomaisen esimerkin. Yhdistyneessä kuningaskunnassa on monenlaisia säädöksiä. yhdistetty yhdeksi laiksi, joka toimii hyvin. Ja perusoikeus kirja kuitenkaan ei ole tullut, ole alle, sitä ei Britannia ole kuitenkaan allekirjoittanut. Kiinnostava ehdotus tuli siihen liittyen, että miten erotetaan toisistaan lievä ja vaikea vammaisuus. Mietinnössä korostetaan sitä, että palveluiden täytyy olla toimivia käytännössä ja työmarkkinoilla. Esimerkkini, anteeksi kokemukseni kertoo, että työnantajat löytävät aina jonkinlaisia vastaväitteitä ja tarttuvat yksityiskohtiin. Sillä tavalla tämä kahteen luokkaan jakaminen on ollut hyödyllistä työmarkkinoilla. Vanhenevat ihmiset kärsivät lähes kaikki jonkinlaisesta vammasta, jotka usein eivät ole vakavia laadultaan. Kaksi 80, miljoonaa ihmistä tarvitsee palveluita, mutta täytyy huolehtia siitä, että kaikki ihmiset saavat palveluita. Täällä on tullut ehdotuksia myöskin liittyen kääntämiseen ja kielipalveluihin. Minä olen usein itsekin tällaisten ongelmien edessä Yritän äh, tehdä työtä englanniksi varjoesittelijöiden kanssa ja he ovat kirjoittaneet äh, tarkistuksensa englanniksi. Jo mietinnön nimi on virheellinen, koska tässähän on kysymys äh, integroinnista. Inclusion englanniksi ei tarkoita samaa kuin tämä ähm, osallistaminen. Tällä edustaja Mann puhui naisista. Olemme jo yrittäneet eh, toimia, eh, löytää ratkaisun. Naisten oikeuksien valiokunta on tätä asiaa käsitellyt. Minä pyrin siihen, että naisten oikeuksien valiokunnan näkemykset tulisivat sataprosenttisesti mukaan tähän mietintöön. Niin koska ehdotukset ovat hyviä. Puhutaan vammaisista naisista ja myös naisista, joilla on vammainen lapsi. Kannatan myös sitä, että tämä raportti olisi tällainen priorisoitu raportti mietintö täysistunnossa – Tässähän on kaikkein suurin vähemmistö Euroopan unionissa kyseessä, kun on kysymys 80 miljoonasta ihmisestä. Minä toivon, että kaikki ryhmät tukevat minua ajatuksi, sitä, minun ajatustani siitä, että järjestetään hyvin laaja keskustelu täysistunnossa. Mitä sitten tulee näihin lupiin ja kortteihin? Aivan aluksi sanoin, että jonkinlaisen tasapainoisen ratkaisun näihin korttiasioihin haluaisin löytää, jottei minkäänlaisia ylilyöntejä tapahtuisi. Minulla on kompromissi tekeillä, joka vastaa näihin kysymyksiin. Sitten vielä lopuksi edustaja Privietto. sanoi, että kysymystä täytyy käsitellä laajemmassa yhteydessä, että emme voi rajoittua siihen, että kohdistamme kaiken vain vammaisiin henkilöihin, vaan että koko kysymys on otettava laajemmin käsiteltäväksi. Ja aivan lopuksi minä haluaisin sanoa, Siis täällä on tiettyjä tarka- tarkistuksia, joita minä en tue. En tarkoita sitä, että ne olisivat huonoja, vaan sitä, että minä haluan välttää joutumista täysin toiseen toiseen tilanteeseen, sellaiseen tilanteeseen, jossa meillä on liikaa asioita otettuna mukaan. me yritämme kompromisseilla saada yhtenäisen, yhdenmukaisen, johdonmukaisen mietinnön syntymään. Ensi viikolla työstämme lisää näitä kompromisseja ja tällä hetkellä meillä on 21 kompromissia jo laadittuna. koska te olitte sairaana, Rova Lin, niin minä halusin vielä tässä vaiheessa keskustella asioista teidän kanssanne, koska teillä on hyvin tärkeitä asioita ja kiitoksia kaikille. Kiitos paljon esittelijälle tältä pohjalta. Me voimme jatkaa 16. kesäkuuta sen jälkeen, kun olemme saaneet vetomusvaliokunnalta, naisjanoksien valiokunnalta ja ympäristövaliokunnalta lausunnot. Tämän myötä ainakin voimme sitten voimme keskustella asiasta lopullisesti täysistunnossa heinäkuussa. Kuten sanoin, meillä on vielä yksi kohta esityslistalla, joka on selonteko siitä mandaatista, jonka annoitte meille kolmi tästä trilogiasta, jossa puhuttiin väestön, aktiiviväestön vanhenemista vuodelle 2012. Esittelijämme ei ole vielä valitettavasti päässyt joukkoomme, joten minä olen tässä varamiehenä tai varanaisena, mutta ennen kuin kun kerron teille siitä, mistä hän halusi kertoa keskeisenä elementtinä näistä neuvotteluista, minä haluaisin sanoa, että meillä on ollut kolme trilogia poliittisella tasolla ja kaksi trilogiaa ihan teknisesti ajatellen. Ne on käyty ja pidetty ja haluaisin nyt pyytää neuvostoa, rouva Kristiina Schonstein, ominaisuudessa, kun te kerran edustatte Unkarin puheenjohtajan kautta. Pyytäisin teitä tekemään meille nyt arvioinnin neuvoston näkökannasta, neuvoston vinkkelistä katsottuna näistä trilogeista. Mikä on tämänhetkinen tilanne? Köszönöm szépen a szót, elnök asszony. Kiitos paljon. Kiitos paljon, hyvää päivää kaikille. Kiitos rouva puheenjohtaja, että annatte minulle puheenvuoron. Hyvät naiset, hyvät herrat, hyvät edustajat. Minä haluaisin kertoa teille siitä, mihin neuvosto on minut valtuuttanut ja puheenjohtaja on minut valtuuttanut. Me olemme saavuttaneet ne tavoitteet, jotka itsellemme asetimme, eli pääsimme sopuun tekstistä, päätöksestä ensimmäisessä käsittelyssä. Haluan kiittää kaikkia asian osallistujia, kaikkia edustajia Euroopan parlamentista, aivan erityisesti rouva puheenjohtaja ja edustaja Käsleriä. Haluan kiittää heitä tehdystä työstä. Se oli sitkeältä työtä, jonka myötä pääsimme hyvään lopputulokseen, joka on todella kuvaavaa meidän menestyksekkäälle yhteistyölle. Keskusteluissa kahden toimielimen välillä kumpikin ilmaisi kantansa, kumpikin ilmaisi oman vastuunsa ja siitä, miten tekstiä pitää vielä hioa lopullisesti, mutta aikarajojen puitteissa. Me todella pääsimme tulo- tavoitteisiin, jotka muotoiltiin asianomaisten henkilöiden toimesta. Eli toisin sanoen jäsenvaltioissa – osan, osapuolet voivat mahdollisimman aikaisin lähteä valmistelemaan tätä vuotta. Koreperissä maaliskuussa 18. maaliskuuta me pystyimme hyväksymään ehdotuelmapaketin, joka sen jälkeen muutamien muutosten myötä esitettiin Unkarin puheenjohtajistolle 10. toukokuuta trilogin puitteissa – jos minulla on ihan oikeat tiedot, niin parlamentti tulee päättämään heinäkuun täysistunnossa äänestämällä tästä ja Unkarin puheenjohtajakauden aikana 17. kesäkuuta Unkarin puheenjohtajamaana tulee antamaan myös tiedotteen. Äänestys täysistunnossa tullaan käymään tämän neuvoston kokouksen jälkeen, tämän tiedotteen jälkeen. Me siis annamme tämän tiedonannon tämän prosessin myötä sen jälkeen, kun päätös on tehty, niin toteuttamisvaiheeseen voidaan ryhtyä. Olemme vakuuttuneita, että tämä kompromissipaketti tulee saamaan teidän tukenne, ja Milo, haluaisin vielä kerran kiittää teitä kaikkia teidän loistavasta yhteistyöhengestä, joka on ollut hedelmällistä. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Merci. Kiitos. Rouva Somtsai. Minä haluan vain kertoa kollegoille, että se mandaatti, joka meille annettiin, meidän piti jäsennellä luonnostella tämä keskustelu. En varmasti muistatte, että esittelijämme, jota tuitte samassa hengessä, halusi antaa laittaa osa alaotsikon tälle eurooppalaiselle ikääntyvän väestöryhmän vanhenemisteemavuodelle lisäen siihen Active Aging Culture. Neuvottelujen myötä tämä lisättiin tämä lauseke. Tavoitteena ei otsikkona, ei jatkoa otsakkeelle, vaan tavoitteena me haluaisimme säilyttää otsikon informatiivisen luonteen täydentävänä elementtinä. Me lisäsimme tämän tavoitteisiin. Siinä myös osoitettiin että, tai sanottiin, että panoksena ei ollut ylinomaan se, että pidennetään äh, aktiivi työelämässä olevaa ikää, vaan pitää valvoa, että ikääntyvät vanhennevat ihmiset saavat asianmukaista terveydenhuoltoa, hoitoa, asianmukaisia sosiaalisia palveluja koko elämänsä aikana. Ja pitää ottaa myös huomioon koulutukselliset toiveet ja syrjintä ei missään vaiheessa saa ilmetä. Toinen tärkeä elementti, joka liittyy siihen tämän eurooppalaisen teemavuoden sovellusalaan, tässä mielessä me halusimme säilyttää erityismaininnan siitä, että kuinka pyritään solidaarisuuteen ja yhteistyöhön sukupolvien välillä. Ja jotta se todella voitaisiin integroida tähän teemavuoteen ja toimintaan, me, meidän pitäisi antaa enemmän elinvoimaa ja arvokkuutta, arvostusta kaikille. Kolmanneksi, kolmas aspekti neuvotteluissa oli tarkastelu, kaikkien toimintojen tarkastelu, jota voidaan mieltää ja kuvitella tämän teemavuoden aikana, mihin toimintoihin voidaan ryhtyä, tuli esille idea, että kaikki sukupolvet pitäisi kytkeä tähän toimintaan, kaikki osapuolet, kaikki toimijat, työmarkkinaosapuolet, PK-yritykset, paikallisviranomaiset, alueviranomaiset, Toivottavasti en unohtanut tästä myöskään suurimpia ja tärkeimpiä toimijoita. Kolmas elementti oli näissä tämän teemavuoden elävöittämisessä. Pitää ottaa huomioon sukupuolikysymykset ja vammaiset ihmiset. Rouva Lin, lupaan teille, että enää koskaan puhu vain vammaisista, vaan pyrin puhumaan vammaisista ihmisistä. Viimeisin aspekti, joka on ollut kaikista helpoin, oli tietysti budjetti. Me tiesimme jo heti alkumetreillä tilanteen ja meillä tuli neuvostolta sellaista kielenkäyttöä, ja, että on aivan absurdia lähteä käynnistämään tämmöistä teemavuotta, jos ei ole yhtään pennin pyörylää, lähteä toteuttamaan sitä eri toimintamuodoin. Eli me halusimme antaa budjetille hyvän näkyvyyden eh, hyvästä oikeaoppisesta rahoituksesta – tänä, tämä ikääntyvän väestöryhmän teemavuoden, teemavuoden aikana 5 miljoonaa euroa halutaan siis käyttää tähän teemavuoden eri ilmenemismuotoihin. No niin, tämän kerrottua niin voin todeta, Aha, anteeksi vielä yksi sana. Me käymme läpi tämän selonteon täydentävämpänä Täydentä täydemmässä, kattavammassa muodossa vielä uudemman kerran, jotta voimme mennä hyvillä mielin täysistuntoon. Me tulemme perehtymään siihen, kun teksti on viety loppuun neuvoston myötä, kun se juristilingvistit ovat käyneet sen läpi yhdessä neuvoston vastuuhenkilöiden kanssa. Haluatteko te nyt tässä validoida tämän trilogin tulokset? Kuka puoltaa tätä menettelytapaa vastaan? Tyhjää hyväksytty tämä neuvottelumuoto yksimielisesti. Kiitos myös Rakastlerille. Onneksi olkoon. Näin ollen olemme päättäneet tämän aamupäivän istunnon kokouksen ja kokoonnumme 6. kesäkuuta uudemman kerran ylimäärä kello 19 Strasbourgissa. Kiitos paljon.